jotka ovat auttaneet tässä monimutkaisessa työssä. Se on ollut vaikeata, mutta se on kyllä kannattanut. Kiitoksia. Um, thank you too, Ms. De Bruyne, and... Kiitoksia Robert De Brunelle ja kaikille puhuneille kollegoille, komission jäsenelle. Keskustelu päättyy. Äänestys huomenna kello 12. Sitten komission julkilausuman matkopakettidirektiivin tarkistamisesta. Herra Dalli, teillä on puheenvuoro. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta, jotta voin antaa teille päivitettyä tietoa komission työstä matkapaikkadirektiivin tarkistamisesta. 1999, kun direktiivi hyväksyttiin, matkapaketit olivat yleisin lomatyyppi. Sen jälkeen että markkinat ovat selkeästi muuttuneet. Internetin kehitys on mahdollistanut sen, että kuluttajat voivat tehdä varauksensa suoraan eh, matkanjärjestöiltä, lentoyhtiöiltä ja hotelleilta. Sen lisäksi nopeasti on kehittynyt halpalennot ja tämä on vallankumouksellistanut tämän alan. Myöskin kuluttajan valinnanvara on lisääntynyt matkailumarkkinoilla. Nyt EU-kansalaiset järjestävät lomansa usein itse, eivätkä ota tällaisia annalta määrättyjä paketteja niin paljon. Nämä muutokset ovat johtaneet siihen, että yhä useammat kuluttajat, miten heidän asemansa suojataan, kun he menevät lomille. Olemme myös tietoisia siitä, että nykyinen direktiivi on johtanut epähtäläisiin äh, toimintalosuhteisiin ja jotkut toimijat heitä äh, säännellään jotenkin toisia ei, vaikka samanlaisia tuotteita myydään. Sen lisäksi minimiharmonisointi direktiivissä on johtanut oikeudelliseen haja, hajanaisuuteen isävaltiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen lainsäädäntö ei saata olla ajantasalla. Tästä syystä komissio aloitti vaikutusten arviointiprosessin, jotta voidaan valmistella mahdollista uudelleentarkastelua matkapakettidirektiivissä viime vuonna. Vaikutusten arvioinnin seurauksena komissio julkisti tutkimuksen niin kutsutusta dynaamisista paketeista 2009 marraskuussa. Samaan aikaan komissio aloitti julkiset kuulemiset direktiivin uuden tarkastelusta. Tämä kuulemismenettely 7. helmikuuta 2010 saatiin loppuun. Nyt komissio tutkii useita eh, lausuntoja liittyen vaikutusten arviointiin. Tämä soveltamisala uudelleenarvioinnissa riippuu tuloksesta eh, tästä vaikutusten arvioinnista. Kuitenkin perusperiaatteet. Ensinnäkin suuri suojelun taso on tärkeä, jos halutaan varmistaa se, että kuluttajat luottavat eh, lomaostoihinsa. Toiseksi täytyy parantaa sisämarkkinoiden toimintaa matkailussa ja matkoilla, erityisesti koska rajat ylittävät ostot ovat niin use- yleisiä tällä alueella. Sen vuoksi ovat hyvät perustelut lisäharmonisoinnille asianomaisessa lainsäädännössä jäsenvaltiossa. Ja lopuksi mielestäni on tarpeen luoda yhtäläisemmät toimintalaisuhteet yrityksille, jotka matkapakettia myyvät. Komissio pyrkii esittämään ehdotuksensa 2019 alkupuolella Haaste tälle uudelleentarkastelulle on se, että löydetään soveltuva soveltamisella direktiiville. Komissio katsoo mahdollisuuksia siitä, että voidaan laajentaa soveltamisalaa direktiivissä, jotta se kattaisi laajemman alan matkan järjestelijä dynaamiset paketit mukaan lukien. Näin voitaisiin kääntää tämä trendi, jossa yhä useampi että yhä useampi matkailija olisi suojattu, kun he menevät ulkomaille lomalle tietovaatimukset ja täytyy ottaa huomioon ja vaatimukset täytyy selventää matkajärjestäjille. Jotta kuluttajatietoisuutta voidaan lisätä, niin standardoitun pakettimerkin käyttöönottamista harkitaan ja mitkä olisivat sen hyödyt ja haitat. Komissio tutkii mahdollisuuksia siihen, että tällaiset matkanostajat saisivat parempaa suojelua konkurssitilanteissa, kuten parlamentti on äskettäin ehdottanut. 2010 alussa komissio julkaisi riippumattoman tutkimuksen, jossa eri mahdollisuuksia tutkittiin, jotta konkurssiasia voitaisiin käsitellä. Olemme myös alo- aloittaneet julkisen kuulemistilaisuuden lentomatkustajien tulevista oikeuksista. Nämä osatekijät ovat sitten perustana vaikutusten arvioinnille pyrimme esittämään äh, asianmukaiset ähm, konkurssisuojelumenettelyt kuluttajille myöhemmin. Herra Schwab, ensimmäisenä kaksi minuuttia. Puhemies, minun ryhmäni puolesta minä haluaisin aluksi komissaan jäsen Dallia onnitella näistä ja kiittää näistä ähm, lupauksesta, että hän vuoteen 2011 mennessä komissio aikoo esittää oman ehdotuksensa matkapakettidirektiivistä. Nyt minusta tuntuu, että meidän täytyy käyttää hyväksi tietoja, joita meillä on. Olemme todenneet, että on koko joukko kysymyksiä, joita käytetään matkapakettien kohdalla siten, että matkailijoita ei informoida oikein heidän oikeuksistaan. Esimerkiksi internetin foorumeissa – lisälinkkien kautta on mahdollisuus varata muita tilauksia, vaikka näitä tarjouksia eivät esimerkiksi koske enää nämä säännöt. Tämä koskettaa esimerkiksi halpalentoja. Ja jos ajatellaan useampia Euroopan jäsenvaltioita, niin nämä halpalentoyhtiöt heikentävät kuluttajien oikeuksia juuri niissä kohdin, missä kuluttajat haluaisivat käyttää oikeuksiaan hyväksi. Tässä ehdotuksessa tämä pitää ottaa huomioon. Ja sitten täytyy miettiä lentomatkustajien oikeuksia ja mm, mitä tulee matkapakettioikeuksiin, niin pitäisikö tästä tehdä pitke, pidemmän ajan arvio niin, että ratkaistaisiin ristiriitoja. Ja kolmanneksi, herra Dali, te viittasittekin siihen, eh, komissaari, että kansallisesti eri matkatoimistojen, erilaiset arviot matkatoimistojen kohdalla, niin matkatoimistojen eh, oikeuksia joissakin maissa heikennetään ja sitten toisissa maissa, niin kuin esimerkiksi minun maassani, niin matkatoimistoilla on ainoastaan välittävä toimi. Tässä olisi hyvä, jos Euroopan laajuisesti voisimme sopia periaatteista matkatoimistojen toiminnan kohdalla. Ja sitten neljänneksi, kun kuluttajat yhä enemmän käyttävät internetiä, niin myöskin matkapaketteja voitaisiin tarjota siellä ja sitten välttää tulevaisuudessa väärinkäyttö. Kiitoksia. Nyt herra Keli, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsenä, tämä keskustelu on hyvin ajankohtainen. Matkailu, ilmas, tai eh, matkailijoiden suojelu ja lentoliikenne. Me olemme nähneet, miten monet yritykset menevät konkurssiin ja sitten ne joutuvat matkustajat kärsimään. Nyt on tärkeää, että matkustajia suojellaan. Usein matkustajat ovat jääneet ilman tietoa siitä, milloin he pääsevät kotiin. Ei tietoa siitä, kuka on vastuussa tilanteesta. Ei mitään puhelinnumeroa eh, sinne, mistä eh, saataisiin tietoa. Tämä on ajankohtainen keskustelu ja on tärkeää puuttua asiaan, koska me olemme antaneet tämän tilanteen jatkua jo liian pitkään eh, matkapakettidirektiivi antiin jo lähestulkoon kymmenen vuotta sitten. Paljon ei ole saatu aikaan sen jälkeen. Kuluttajan oikeusdirektiivi on käsitellyt tiettyjä kysymyksiä se, että edelleen äh, äh, on hyvin vähän pakettimatkailijoita. Se osoittaa, miten äh, tämä on vanha direktiivi. Hyvin monet matkailijat omassa maassani käyttävät muuta kuin paketteja ja monet toimivat omana matkatoimistonaan ja tilaavat matkat itse Tämä, meidän pitää nyt heijastella tätä kuluttajien toiminnan muutosta. On osoitettava selvästi, miten kuluttajalle, kuka on vastuussa silloin, kun tapahtuu peruutuksia ja viivästyksiä. Tarvitaan hyvin selkeää tietoa. Ei kuluttajille pitää kertoa, mistä tietoa saa, ajatellen heidän. Voisitteko hidastaa? Tulkeilla on vaikeuksia seurata puhetta. Mutta <laughs> mutta lopettakaa sille nopeasti. Nykyinen lainsäädäntö on sellainen, että siellä ei ole mitään nämä äh, vastuusäädöksiä selkeästi. Onko se äh, lentokenttä vai juna-asema vai lentoyhtiö? Keneltä pitäisi kysyä tietoa? Nämä äh, tilanne, tilanteet ovat sellaisia, että kukaan ei tiedä, mistä tietoa saa jos haluamme edistää rajat ylittävää kauppaa. Kuluttajien pitää tietää, miten heitä suojataan. Eh, usein on hyvin vaikeata eh, tietää, missä on valitusosasto eh, lentoyhtiössä. Komission pitäisi puuttua tähän kysymykseen, jotta saadaan perusperiaatteet selvästi lainsäädäntöön mahdollisimman yksinkertaisesti ja kattavasti. Jäsenvaltioiden pitää eh, soveltaa uudet eh, lait silloin, kun niistä on sovittu. Ja eh, vielä yksi ajatus. Miten paljon maksaa lento? Me kaikki tiedämme, että siellä ei ole mukana mainoksissa useinkaan näköisiä veroja ja erilaisia maksuja, joita veloitetaan. Nyt meillä on mahdollisuus saada aikaan parempaa avoimuutta ilmailussa. Meidän pitää tarttua tilaisuuteen. Kiitoksia. Uh, Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat, komissaari Dalli, haluaisin myöskin ALDE-ryhmän puolesta toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Te jo ilmaisitte meille, että te haluatte nyt tarkistaa olemassa olevaa direktiiviä. Todellakin on niin hyvät naiset ja herrat, me haluamme, kun elämme Euroopassa, niin voimme ajatella, että Euroopan parlamentissa jopa voidaan keskustella siitä, että miten frettien ja lemmikkieläinten kanssa voidaan matkustaa. Tämä käytiin, käytiin keskustelua. Ja olen iloinen siitä, että näin kuluttajien suojan ja eläinsuojelun kannalta asiaa käsitellään, mutta nyt tässä on kyseessä tärkeä ihmisten oikeus, kun ihmisillä on vapaa liikkuminen. Eli me olemme miettineet sitä, että miten se voidaan varmistaa. 20 vuotta sitten me saimme matkapakettidirektiivin ja sitten kerrottiin, miten siihen voidaan luottaa. Voimme nähdä muita maita Euroopassa ja me tiesimme ihan tarkkaan, että meidän oikeutemme varmistettiin mutta nyt teiltä odotetaan sitä, että asiaa ei eh, vääristellä, asiat eh, pitää hoitaa kunnolla, jos niin ei ole, niin silloin saan korvauksen. Mutta tämä oli 20 vuotta sitten, komissaari, te sanoitte, että paljon asioita on muuttunut. Nykyisin varataan matkoja hyvin usein internetin kautta ja tämä johtaa porsaan reikin. Puoli vuotta sitten me olemme jo kuljetuskomissaarille esittäneet, liikennekomissaarille esittäneet kysymyksen, kun silloin Slovakiassa Kyseessä oli halpalento, jossa, joka kuljetti matkustajia mm, tiettyyn paikkaan, mutta ei enää eteenpäin. Ja sitten jos ajatellaan ihmisiä, jotka varaavat matkoja ilman luottokortteja, niin me toivomme, että he voivat matkustaa ja että he voivat nauttia lomastaan ja siitä huolimatta nauttia jos me tiedämme, että kuluttajan suojan kohdalla on aukkoja ja jos me toivomme korkean taso, korkeatasoista kuluttajan suojelua, niin silloin me tarvitsemme tämän matkapakettidirektiivin tarkistamista ja meidän pitää myöskin miettiä sitä, että pitäisikö, niin kuin kolleganikin jo sanoivat, niin lentomatkustajien kohdalla saada aikaan erityissäännöksiä. Meidän täytyy asiasta keskustella ja odotan jo kovasti eh, sitä, että tähän puututaan. Siis eh, haluamme, että ei pelkästään pelkästään eläinten kanssa matkusteta Euroopassa, vaan että ihmiset voivat rauhassa ja iloisina mielin matkustaa Euroopassa. Kiitoksia, Rova Breppols. Neljä minuuttia. Wel, eh, voorzitter, meneer de commissaris, collega's. Nieuwe commissaris heeft het al gezegd. Eh, Kiitoksia. Komissio esitti jo näkemyksensä. Juridiset puitteet eivät vastaa enää todellisuutta. Se on nähtävissä kun itsekin matkustaa. Tämä johtaa turhautumiseen ei pelkästään matkustajien parissa, mutta myös matkajärjestäjien parissa, kuten matkatoimistoissakin. Toisin sanoen, niiden ihmisten määrä, joita nykyinen direktiivi suojaa, on pienentynyt siitä syystä, että koska vähän enemmän ihmisiä matkustaa. Vuosien ajan parlamentti on peräkuuluttanut direktiivin tarkistamista. Me tiedämme, mitkä ovat mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Kuuleminen on saatettu päätökseen. Mielestäni on tullut korkea aika ryhtyä toimiin. Olen kiitollinen komission lausunnosta, mutta haluaisin kuitenkin täsmällisempiä tietoja joissakin kysymyksissä, jotka ovat meille olleet tärkeitä. Ensinnäkin direktiivin soveltamisalaa täytyy selvittää. Se täytyy laajentaa. Yhä useammin, kun olemme kuulleet, kuluttajat kasavat omia pakettejaan tai varaavat jonkun tietyn palvelun. Me olemme nähneet Eurostarin parissakin ongelmia. Tuhannet matkailijat ovat törmänneet ongelmiin, koska he eivät saaneet minkäänlaisia korvauksia hotelleista, joita olivat varanneet, tai muista palveluista, joita olivat varanneet matkaa varten. Tätä ei voida hyväksyä. Siksi olenkin sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa nämä tilanteet huomioon myös uudessa direktiivissä. Meidän täytyy ottaa huomioon myös se, että matkailumarkkinat ovat moninaiset ja ne vaihtelevat maassa toiseenkin. Voidaan tietenkin soveltaa myös kansallista lainsäädäntöä, koska joissakin juridisissa käsitteissä on eroja. Matkajärjestäjä käsite esimerkiksi voi olla erilainen eri yhteyksissä. Vuonna 2007 Euroopan unionin komissio puhui hyvin yksityiskohtaisesta palautteesta, jota elinkeinoelämä oli antanut. Mutta jos näin on, niin miksi ette jo tee päätöksiä? Aikanaan oli puhetta myös siitä, että haluttaisiin merkintöjä matkojen suojelemiseksi, mikä on teidän näkemyksenne komissiossa. Mikäpä sitten on matkatoimistojen rooli ja vastuu. Minun mielestäni tämä täytyy selkeämmin huomioida. Kuluttajat hukkuvat internetin valtavan tietomäärän, mutta tieto ei välttämättä aina pidä paikkansa. Joissakin tapauksissa siitä voi olla jopa haittaa matkustajien intresseille. Ihmiset ovat huomanneet, että he ovat varanneet majoitusta, joka ei ole edes olemassa. Toisin sanoen, direktiivissä täytyy tuoda nämä asiat esille paljon enemmän. Viime aikoina on tapahtunut myös konkurssitapauksia ja se edellyttää asiakkaiden parempaa suojaa näissä tapauksissa. Jos ajatellaan Belgian alankomaiden välistä raja-aluetta, niin erityisen paljon huomiota pitäisi tästä syystä kiinnittää huomiota rajat ylittäviin ostoksiin. Usein kuluttajasuoja vaihtelee. Se saattaa törmätä yhden valtion rajoihin. Me tarvitsemme myös hinnoista tietoa kuluttajille, hyvä komission jäsen, muilla aloilla. Hintojen pitäisi kattaa kaiken. Oletteko samaa mieltä tämän kanssa? Sen lisäksi vielä palveluista todettakoon, että kuluttajaoikeuksia täytyy selventää. Niitä täytyy olla vahvempia, tiedottamisen täytyy olla selkeämpää, jotta he tietävät, mitkä oikeuksensa ovat. Ja minä toivon, että komissio ja komission jäsen ottaa huomioon nämä ongelmat ja ratkaisee. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Viilar, kaksi minuuttia. Unijna dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży wakacyjnych, o której... Kiitoksia. Tämä EU-direktiivi, joka liittyy matkapaketteihin ja jota käsittelemme tänään, on 20 vuotta vanha. Tuolloin kaikkein suosituin matkustamismuoto oli se, että mentiin kahdeksi viikoksi johonkin paikkaan ja matka valittiin katalogissa, mutta tämä direktiivi ja sisältää suojalausekkeita kuluttajalle. Se edellyttää avoimuutta ja siitä, että ei eh, tarvitse käyttää samaa matkatoimistoa ja myöskin eh, matka turvataan. Viimeisen 20 vuoden aikana koko eh, kuluttajan mallit ja matkamallit ovat muuttuneet. Esimerkiksi minä ja myöskin suurin osa muista maani kansalaisista hakevat matkansa internetistä ja näin tapahtuu myöskin muualla EU-maissa. Sitten on sellaisia maissa, joissa tätä tehdään esimerkiksi jo 40 prosenttisesti. Mutta nämä henkilöt, jotka eh, varaavat matkoja internetistä, eivät tiedä sitä, että eh, esimerkiksi heidän turvansa ei ole yhtä hyvä kuin silloin, jos eh, he varavat nämä matkat matkatoimistosta. Mielestäni tässä pitäisikin tehdä muutos ja toivon, että kuulemmekin komissiolta tänään, milloin direktiivi on tarkoitus uusia ja millaisia muutoksia siihen tulee. Ei voi olla niin, että Euroopan parlamentissa me puhumme e-kaupan puolesta – rohkaisemme siihen myöskin rajat ylittävästi ja kuitenkin samanaikaisesti emme voi tarjota eh, turvaa sellaisille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Kiitos herra Meltzer, puolitoista minuuttia. Täällä varmaankin on eroja kuluttajasuojassa ja ja näissä pakettimatkoissa. Siis kielet tekevät tämän vaikeaksi. Me tarvitsemme yhteisen pohjan ja me olemme hyvin pitkään, kauan sitten jo tähän ryhtyneet. Kuitenkin on niin, että, että palvelu, palveluja, niitä ei voida tällä tavalla paketoida yhteiseksi paketeksi. Tässähän on vähän erilaisia tilanteita ja minun mielestäni on hyvin vaarallista, jos me ryhdymme nyt kaikkia kohtelemaan aivan samalla tavalla. Kun jos halutaan, että matkatoimistoilla on paljon enemmän vastuuta, niin siinä, sillähän tulee taloudellisia seurauksia. Jos emme halua, että ne eh, kuolevat ja että ihmiset siirtyvät online-varauksiin, niin täytyy, tai silloin tällaisessa tilanteessa täytyy matkan järjestäjille eh, antaa lisää vastuuta. Nyt on hyvin negatiivisia asioita puhuttu Kreikasta ja sitten tällaisia samanlaisia vaikutuksia voi siirtyä sitten muihinkin välimeren maihin ja vahvistaa kehitystä. Tässähän on nyt Kreikan turismin kannalta hyvin kriittinen vuosi menossa ja voimme odottaa, että protesteja tulee lisääkin. Katsotaan sitten, miten tällainen matkojen suojelu jatkossa menee. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kosa, kaksi minuuttia. Köszönöm a szót. Szeretném felhívni. Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomionne seuraavaan. Siim Kallas mainitsi kuulemistilaisuudessaan aivan loistavan periaatteen. Kyse on henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Sinkalas totesi, että se on yksi tärkeimmistä perusoikeuksista. Tästä syystä onkin tärkeää, että eh, kaikki eri, eri liikenneoikeudet, lainsäädäntö yhteen, yhteis, mukais, yhteismukaistetaan ja että meillä on yhteis, yhteiset säännöt. Me tarvitsemme avoimia järjestelmiä tällä alalla. Espanjan puheenjohtaja valtio mainitsi prioriteettiensa osalta, että tämä myöskin kuuluu niihin, mutta miksi, miksi se on niin tärkeää? Koska tämä direktiivi, joka on 20 vuotta vanha, ei ota huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia pakettimatkoissa – vammaisten oikeuksia ei oteta siis huomioon näiden matkojen osalta. Tästä syystä pitäisi saada aikaiseksi yhtenäinen, yhteinen säännöstö, joka myöskin olisi tae vammaisille ihmisille. Ja myöskin mahdollistaisi heille pakettimatkojen tekemisen. Jos tällainen yhteinen säännöstö saataisiin aikaiseksi, voidaan sanoa, että jokainen henkilö voi liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella. Kiitos. Thank you. And now Mrs. Tick. Kiitos rouva Tikkau. Puolitoista minuuttia. Kaksi puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Direktiivi, joka liittyy matkapaketteihin, kattaa palveluita liikenteessä, majoituksessa ja muissa niihin liittyvissä palveluissa, joita matkajärjestöt tarjoavat. Siinä lyödään lukkoon matkustajien oikeudet ja myös palveluiden järjestäjien velvollisuudet. 99 direktiivi ei huomioi kehitystä, jota, joka on tapahtunut näinä vuosina, varsinkin jos ajatellaan verkossa tapahtuvaa varausta parikymmentä prosenttia kotitalouksista ostaa verkossa matkapaketteja räätälöidysti. Siksi direktiiviä täytyy tarkistaa, jotta voimme ottaa sen soveltamisalaan myös dynaamisten matkapakettien tarjoajat. Kuluttajat tarvitsevat oikeuksistaan tietoa ja miten oikeudet puolestaan taataan koko paketin ja tarjouksen osalta. Minä uskon myös, että verkkosivut, jotka näitä palveluja tarjoavat, pitäisi sertifioida. Näin voitaisiin taata myös matkan tarjoajan henkilöllisyys. Ehkä me näin myös tarjoaisivat tietoa ja kantaisivat vastuun. Viime vuoden tammikuussa julkaistu tutkimus viittaa matkapaketteihin ja nimenomaan dynaamisiin matkapaketteihin. Ja tutkimus on osoittanut sen, että sähköisesti ostettujen pakettien osuus on kasvanut 12 prosenttia pelkästään viime vuonna, vaikkakin niiden arvo on vain 25 prosenttia matkapakettien kokonaisarvosta. 66 prosenttia online-transaktioista ovat suoria ostoksia järjestäjien omilta matkasivuilta tai matkatoimistojen sivuilta. On ehkä kyse myös viime minuutin tarjouksista. Näitä myös kuluttajat haluavat, koska jousto on laajempaa. Myös hinnat ovat alhaisempia. Tai voi olla myös, että perinteisistä paketeista ei löydy heidän tarpeitaan vastaavia tarjouksia. Joskus maksu voidaan suorittaa ainoastaan sähköisesti. 70 prosenttia viimevuotisista valituksista, joita lähetettiin eurooppalaiselle verkostolle liittyvät nimenomaan matkajärjestäjiin. Lähinnä kyse oli riittämättömistä tiedoista ennen ja matkan jälkeen. Kyse on myös standardien, standardien vastaavattomasta palvelusta. Siksi on erittäin ajankohtaista ruveta tarkistamaan tätä direktiiviä. Kiitos. Rahava, minuutti. Uh, Mr. Mr. President. Hyvä puhemies. Haluan kiittää komission jäsentä erittäin paljon ryhmämme puolesta, mutta myöskin puheenjohtaja, sisäasiainvaliokunnan puheenjohtaja, koska hän tänään esiintyi meille ja haluaisin myöskin vastata tähän tai puhua tästä suullisesta kysymyksestä, koska siihen on vastattu hyvinkin kattavasti. Mielestäni meillä on nyt aikaa käytössämme kun komissio tässä kasaa ajatuksiaan ja minun valiokuntani ja uskon, että liikennevaliokunta, joka on myöskin täällä edustettuna, voivat miettiä yhdessä monia niitä, niistä asioista, joita tässä, täällä on käsitelty, että miten tässä nyt mennään eteenpäin. Kun nyt ajatellaan sitä, että tarkoitus tai että koko matkabisnes on tässä muuttunut, niin tämän uuden direktiivin täytyy olla myöskin pätevä tulevaisuudessa, mutta ei tässä pidä kuitenkaan olla liian tiukka, kun ajatellaan kuluttajan tarpeita, mutta kuitenkin tarvitsee miettiä sitä, että on olemassa muitakin aspekteja, eh, joita ihmisten täytyy pohtia, kun ne ostavat verkossa. Totta kai, kun ajatellaan eh, sitä, että jos heillä esimerkiksi on nuoria lapsia, niin hotellin täytyy olla turvallinen valiokuntani on tehnyt hyvin paljon työtä. Me tarvitsemme indika- indikaattoreita. Tämä voidaan tehdä eri sopimuksiin, mutta mielestäni tämän täytyy olla hyvin kunnianhimoinen ja laaja-alainen ehdotus. Ja mm, oletan, että haluatte, että näin tehdään, ja minun valiokuntani voi täysin tukea teitä, kun tällainen ehdotus tehdään. Kiitos. Thank you. Kiitos, herra Klais. Puolitoista minuuttia. Ja, dank u, voorzitter dit is nu zo'n dossier waar de Europese Unie wel degelijk een concrete... Kiitoksia. Minä luulen, että jos annetaan enemmän suojelua miljoonille ihmisille Euroopan unionissa, niille, jotka lähtevät lomalle, niin siitä olisi todellakin lisäarvoa saatavissa. Tällaiset rajat ylittävät ongelmat ovat sellaisia, että ne vaativat vastaavat ratkaisut. Tällä, tämä direktiivi vuodelta 90 on aivan vanhentunut. Siihen aikaan aina katsottiin tällaisesta esitteestä, minkälaisia matkoja on, ja sitten mentiin matkatoimistoon varaamaan matka. Nykyisin kuitenkin ihmiset muotoilevat omat matkansa itse ja varaavat matkansa internetistä. On myöskin uusia ilmiöitä, kuten nämä halpalentoyhtiöt ja on myös tällaisia risteilymatkustajia. Uuden direktiivin täytyy ensinnäkin määritellä tämä soveltamisala, minkä tyyppiset matkat kuuluvat sen piiriin ja sitten vielä lisäksi pitää määritellä hyvin tarkkaan, minkälaiset juridiset velvollisuudet ovat kullakin taholla ja minkälaista suojelua kuluttaja saa silloin, jos tulee konkurssi eteen. Me voimme auttaa miljoonia kuluttajia tällä tavalla. Kiitos. Herra kaksi minuuttia. Grazie, Kiitos, puhemies. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja kertoa tai todeta komission jäsenen tervetulleeksi. Kuten olemme jo kuulleet, viime vuosina on selvästi tapahtunut vähennystä perinteisissä matkapaketeissa ja kasvo puolestaan uusissa. Niitä tarjotaan verkossa, mutta verkossa on tarjolla myös paljon vähemmän suojaa, toisin kuin jos matka ostettaisiin matkajärjestäjältä tai matkatoimistosta. Siellä on totta kai omat kustannuksensa, heidän täytyy kuitenkin noudata myös direktiiviä. Sen sijaan verkossa ei ole näitä velvoitteita eikä ylimääräisiä kustannuksia. Se luo epätasapaino myös kuluttajan kannalta matkailualalla. Tällainen tilanne ei saa jatkoa, siksi haluamme komission vas- sen, että kohtelu on yhtäläistä. Ostipa mat- matkapaketin mistä tahansa. Kuluttajille täytyy myös tarjota takuita. Minä tiedän, että komission jäsen asettaa tämän etusijalle. Varmastikin meidän täytyy myös määritelmiä ja teknologiaa päivittää, täsmentää jo esimerkiksi kuluttajan, myyjän, vaikka järjestäjän määritelmien tarkistaminen on tarpeen, kuten myös soveltamisalaa täytyy miettiä. Minun mielestäni vaikka järjestäjän pitäisi noudattaa direktiiviä. Myydäänpä sitten paketti missä muodossa tahansa joko matkatoimiston kautta tai suoraan. Matkajärjestäjän on oltava se taho, joka myy näitä palveluksia, jotka ovat mukana myös paketissa. Siinä täytyy ottaa huomioon myös paketin kaikki osatekijät, kaikki palvelukset mielestäni, niin komission jäsen John Daly varmasti näin työtä jatkaakin. Ja voimme saada nähdä, miten kuluttajat saavat suojaa.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 Meillä on sitten yhteinen nimittäjä, joka on kuluttajan suoja antamalla kaikkein parasta tietoa. Täytyy kertoa palveluiden hinnoista ja näin edelleen. Vielä lopuksi sitten nämä julkinen neuvonpito, jonka komissio on järjestänyt. Nämä kuulemiset täytyy viedä läpi kaikilla virallisilla kielillä, jos me haluamme kaikki mielipiteet kuulla tästä konkreettisesta asiasta. Kaikilla Euroopan kansalaisilla on samanlainen oikeus tietoon. Thank you. Now... Kiitos. Sitten Rova Foster, minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Haluaisin vain kommentoida kolmatta kohtaa. Sulla oli kysymyksiä nimittäin lentoyhtiöiden konkurssit Viimeaikaisessa päätöksessä vaadimme, että me saamme takuun rahasta, jota käytettiin korvauksiin matkustajille, jos yhtiö menee konkurssi. Kuitenkin rahaston perustaminen väistämättä edellyttäisi kuluttajan taskuun tarttumista, eli kuluttaja joutuisi maksamaan lipusta vielä enemmän. Tässä vaiheessa tämä on tarpeeton askel ja toisi vain lisää maksun niihin maksuihin ja veroihin, joita jo joutuvat maksamaan. Komissio pitäisi varmistaa se, että kansalliset lento- ja ilmailuviranomaiset pitäytyvät velvollisuuksiin, joita heillä nyt on. Esimerkiksi, että tehdään myös lentoyhtiöiden tilan kohdalla tarkastuksia ennen kuin tapahtuu konkurssi. me haluamme, että komissio tiukasti tätä toimintaa jatkaa. Lopuksi puhemies, me vetoisin komission, että se pitisi muita vaihtoehtoja matkustajien suojelemiseksi, mukaan lukien myös se, että olisi pakollinen tiedottamisvelvollisuus vaarasta ja muita mekanismeja. Kiitos. Kiitos. Herra Higgins, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Me varmastikin kaikki iloitsemme siitä, kun aikaisemmin, aikaisemmin komissaari vuonna 2009 jul, julkaisi, että miksi näin sitten on tapahtunut? tämä oli silloin, mutta nyt, nyt kuitenkin tilanne on toinen, kun ajatellaan niitä haasteita, joita matkailijoille tässä tulee. Kyse on matkustajille tarjotusta pakettimatkoista ja esimerkiksi henkilöistä, jotka ostavat matkoja EUn ulkopuolelta. Se ei kata erinäisiä lentoyhtiöitä ja monet ihmiset myöskin netin kautta varaavat näitä matkoja, järjestävät niitä itse. Kun ajatellaan näitä vuosia, niin matkojen, niiden matkojen määrä, jotka on näin turvattu, niitä ei ole enää kuin 60 prosenttia. Ja tämänhetkiset toimenpiteet eivät kata kaikkia näitä eri komponentteja, komponentteja, jotka liittyvät matkustamiseen. Me olemme sitä mieltä, että paljon EUssa on tehty mutta myöskin paljon on vielä tehtävä. Kun nyt katsotaan tämänhetkistä tilannetta matkojen turvamisen kannalta, niin Euroopan unionin markkinat ovat kaikkein vähiten integroituneet modernissa maailmassa. Ja esimerkiksi myöskin vastuukysymykset ovat täysin auki. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa voitaisiin saada esimerkiksi lisää turvaa, kun matka maksetaan luottokortilla, mutta tämä ei päde kuitenkaan kaikkiin maihin, niin kuin esimerkiksi Irlantiin. Tässä on tapahtunut sekannuksia eri osapuolten välillä, joten uusi lainsäädäntö on todellakin tarpeen. Me tarvitsemme paremman, modernin osan tekniikkaa, sellaisen, joka kattaa kaikki. Me tarvitsemme turvallisuutta kuluttajalle ja myöskin varmuutta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi herra Kurski, minuutti. Kiitoksia kovasti herra puhemies. Minä tuen vaikka pakettidirektiivin tarkistamista. Se ei enää vastaa todellisuutta, koska se on parikymmentä vuotta vanha. Lähes puolet matkoista järjestää matkansa jo itse ja käyttävät halpalentoyhtiöitä. Mutta kuitenkin direktiivin soveltamisalaa pitäisi selvästi mm, rajoittaa. Ei voi olla niin, että emme edes tarkkaan tiedä, mikä on direktiivin soveltamisala. Se ei ole kuluttajan kannalta hyvä, kuten se ei ole hyväksi elinkeinoelämällekään. Ei ole kovin hyvä ajatus laajentaa soveltamisalaa kattamaan myös niin kutsutut dynaamiset paketit, koska se siirtyisi lipun hintaan, jonka kuluttaja joutuu maksamaan. En voi ajatella sellaista tilannetta, jos ostaa esimerkiksi hotellimajoitusta välittömästi sen jälkeen, kun on ostanut lentolipun, että sitä pitäisi pakettina käsitellä. Kuljettajan pitäisi kuitenkin tietää, minkälaista suojaa hän saa. Ehkä meidän pitäisi miettiä paneurooppalaista säännöstöä. Thank you. And... Kiitos. Ja edustaja Ranner, kaksi minuuttia. Sitten Kiitos puhemies. Minä tulen Itävallasta ja sehän on sellainen maa, jossa matkailuteollisuus on aina ollut hyvin merkittävää. Jokainen on jollakin tavalla tekemisissä tämän matkailusektorin kanssa. Ja jos juuri meidän maallemme tällä kysymyksellä on erittäin suuri merkitys ja siksi minä haluaisinkin kiittää siitä, että eh, komissaari on heti tässä alkuvaiheessa tarttunut tähän aiheeseen. Vapaa matkustaminen ja mm, mahdollisuus siihen on johtanut siihen, että määrät ovat aivan, sama, aivan toisenlaisia kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Ja nyt internetin myötä on on mm, käyttäytyminen tässä matkailun sektorilla muuttunut täysin toisenlaiseksi. Nyt sitten kriisin kynnyksellä niin tästä asiasta he, asiasta ihmiset ovat huolissaan, että pääsevätkö he lomalta tosiaan kotiin, kun ongelmia on. Ja miten rahat sitten saadaan takaisin, jos tulee tällaisia ongelmia. Me tiedämme, että internetin kautta on äh, halvempi varata matkoja mutta erityyppisestihän se toimii kuin silloin, kun matkatoimistoa käytetään. Ja haluaisin vielä yhden pienen ongelman ottaa esille. on aivan selvää, että matkanjärjestäjillä ja lentoyhtiöillä on aivan erilaiset säännöt näissä vastuukysymyksissä ja sehän onkin suuri ongelma. Täytyy miettiä, että voidaanko tällaista oikeudellista suojaa nyt laajentaa, ja siksi minä toivoisinkin, että komissio tekee sellaisen ehdotuksen, joka ottaa kaikki nämä ongelmat huomioon. Ja kuten tässä äsken sanoin, niin eh, kansalaisemme haluavat ongelmattomia lomia. Thank you. First... Kiitos sitten ensimmäisenä Papa Nikolau keskustelusilla puheenluetteloa. Kiitoksia, herra puhemies. Pitää paikkansa, että nykypäivänä internetin käyttö antaa kuluttajille valtavia mahdollisuuksia tehdä lomien kohdalla erilaisia valintoja. Internetin ansiosta he eivät välttämättä osta paketteja sellaisena, vaan voivat itse muodostaa omat pakettinsa. Se voidaan tietenkin miettiä myös, kuka lopussa kantaa vastuun, jos ongelmia syntyy. Kenen puolen kuluttaja voi kääntyä vastauksen saamiseksi. Kaikki nämä ovat tulleet esille puheenvuoroissa jo aikaisemmin täällä. Täällä on todellakin vaatettu vanhan direktiivin tarkistamista. Se on tärkeää myös meille kreikkalaisille, koska sehän on matkailukohteena mitä tärkeimpiä. Meidän on pystyttävä osoittamaan vastuutahoa Me järjestelmän täytyy olla kuitenkin uskottava myös alan silmissä. Kuluttajasuoja on kuitenkin olennaista, mutta toisaalta meillä on myös vastuumme kertoa heille heille heidän oikeuksistaan, siis heidän oikeuksistaan, jotka järjestävät matkoja Euroopassa. Mutta heidän on tiedettävä, minkälaisia aukkoja vielä on, minkälaisia riskejä jäljellä. Kiitoksia és magyar nyelven fogok elnökölni. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Következő hozzá... Kiitos puhemies. Me olemme jo täällä sanoneet melkein kaiken, mutta neljä asiaa minä haluaisin ottaa vielä esille. Tässä on 20 vuotta vuotta vanha direktiivi. No kaksikymppisenä nainen on kaunis kyllä, mutta kaksikymppinen direktiivi on vähän vanha. Neljä asiaa on muuttunut tässä maailmassa. Ensinnäkin internet. Internetin kautta me voimme valita lomakohteemme aivan mistä tahansa kaukaa maailman kolkasta sen kummemmin miettimättä. Mutta sitten kun pääsemme paikalle, niin huomaamme, että olisi pitänyt ehkä ajatella asiaa kuitenkin. No sitten toinen asia on nämä hinnat. Kuluttajan täytyy tietää, että hinnat, joiden joukosta hän valitsee, hänen täytyy tietää, onko niissä jonkinlaista lain suojaa. Tarkoitan tätä, että onko taustalla väärennetty, vääristettyä kilpailua tai ei. No sitten tämä laatu. Joissakin maissa majoitus tuntuu loistavalta ja sitten tasoinen on Eh, aivan keskinkertainen toisessa maassa. Sitten vielä turvallisuus. Ihmiset säästävät paljon rahaa, kun lähtevät eh, lomalle, ja heidän täytyy saada tuntea, että he ovat turvassa matkallaan. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten herra Simkeli. Kiitos. Moni kollega on ottanut esille tarpeen direktiivin tarkistamisesta ja mitä pikimmiten. Ja totta kai siitä tulee lisäarvoa kuluttajalle. Pitää paikkansa, mutta koska se hyödyttää kuluttajia, niin se välttämättä tarkoittaa, että se hyödyttää elinkeinoa, alaa, elämää. Mutta se voi kyllä molempia hyödyttää, erityisesti kun pitää mielessä, että tulevina vuosina meillä on pari miljoonaa lisää matkustajaa. Tästä tulee valtavia mahdollisuuksia alalle tietää, mitä nämä haluavat tehdä matkoilla ilman, että tulee hämminkiä. Jos direktiivi on kattava, tarjoaa suojaa kattavasti, niin siinä on hyvä tilaisuus alallekin tarttua näihin yli 60 matkustajiin. Varmastikin tämä direktiivi voidaan nähdä hyödyksi kaikille, sekä kuluttajille, mutta myös elinkeinoelämälle. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Kadenbach. Herzlichen Dank. Kiitoksia, puhemies. Herra komission jäsen, minä olen suurperheen äiti ja olen tässä monina, monien vuosien ajan oppinut lukemaan näitä katalogeja ja se on hyvin suuri haaste eikä se ole aina matkatoimistohenkilökunnallekaan helppoa. Tästä syystä minä toivonkin, että tässä direktiivissä annettaisiin mahdollisuus valita vapaasti ja se voi tapahtua ainoastaan silloin, jos voi vertailla, jos saa kriteereitä siitä, miten voi vertailla. Yksi näistä kriteereistä minulle olisi esimerkiksi lasten ikä. Riippumatta mikä matkanjärjestäjä on tällaisia hintoja, jotka koskevat kymmenen 10 12 vuotiaita eri matkanjärjestäjien kohdalla. Ensimmäinen lapsi oli niin arvokas kuin toinen, kolmas ja neljäs ei ollenkaan, joten tästä syystä mielestäni se olisi hyvä, tai olisi yksi mahdollisuus kuluttajan suojan ja myöskin matkanjärjestäjän kannalta, että kuluttajana tiedän, mitä ostan, että saan todella myöskin tietoja etukäteen ja voin vertailla eri asioita keskenään. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron saa Rova Kiitos herra puhemies. Kiitos komission jäsen. Haluaisin antaa myös tukeni kollegoille, jotka ovat todenneet vammaisista matkustajista, kuten täällä todettiin myös lapsista. Hotellissa tarvitaan turvallisuutta, varsinkin sprinkkeleitä kaikissa hotelleissa. Meillä täytyy huomioida uudet esitykset, kun ajatellaan muutoksia viime 20 vuoden ajalta, mutta pari esitystä asiaa kuitenkin ottaisin esille. Me kuulimme luottokorttimaksuista ja piilomaksuista, mutta mitä enemmän käytetään luottokortteja, nimenomaan, että saavat suojaa käytöstä, niin matkayritykset, lentoyhtiöt hyödyntävät sitä, että sinne tulee kaksinkertaiset maksut matkan kohdalla tai että henkilökohtaisia esimerkiksi jos verkkomahdollisuutta käyttää. Saattaa olla, että luottokorttimaksu on neljä kertaa korkeampi. Voitteko tutustua tähän asiaan, että tässä tarvitaan suojaa? Ja konkursseista. Skotlannissa nähtiin, että Globescal meni nurin. Meidän täytyy taata se, että ihmiset saavat korvauksia. Siellä oli monta perhettäkin mukana ja se on monessa ollut valtava menoerä koko vuodessa. Siksi täytyy suojella ja tehdä enemmän. Eli kiitos komission jäsen. Köszönöm, asszonyom. A következő felszólaló Kiitoksia. Seuraavaksi herra Tachitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Kelionių rinka per pastaruosius du dešimtmečius vystė. Kiitos komission jäsen. Viimeisen 20 vuoden aikana matkailumarkkinat ovat kehittyneet dynaamisesti. Moni tekee omat pakettinsa, ostavat palveluita ja osasia eri matkanjärjestäjältä, mutta nykyiset määräyksetkin direktiivissä eivät kuitenkaan kata tällaisia itse tehtyjä paketteja. Tämä merkitsee sitä, että ihmiset joutuvat matkustamaan kunnon suojaa. Meidän täytyy määritellä selkeästi direktiivin soveltamisala vielä selkeämmin, niin että voidaan tarjota selvää suojaa. Sitä paitsi meidän täytyy vastuukysymykset tarkemmin rajata konkurssien kohdalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 70 yritystä on mennyt nurin ja ihmiset jäivät kunnan alli kalliolle. Siksi tähän täytyy kiinnittää huomiota. Kiitos. Ja näin pääsimme tässä kohdassa loppuun ja tähän lopuksi haluaisin antaa komission jäsenelle puheenvuoron. Arvoisa puhemies, minä olen kuunnellut arvoisten, arvoisen jäsenien mielipiteitä hyvin suurella mielenkiinnolla. Monet ovat viitanneet tähän komission valitsemaan suuntaan. Toiset ovat painottaneet monia asioita, sellaisia, jotka me haluamme kaikki ottaa huomioon niissä pohdinnoissa ja keskusteluissa, joita me käymme tästä direktiivin tarkistamisesta haluan vakuuttaa teille, että komissio ottaa nämä kaikki asiat erittäin vakavasti ja on sen tarkoituksena löytää myöskin parhaat ratkaisut, jotta voimme edetä tässä. Tällä hetkellä olemme juuri kuulemisprosessissa. Me analysoimme palautetta, jota olemme näistä kuulemisista saaneet kuluttajilta, yrityksiltä, järjestöiltä ja jäsenvaltioilta olemme saaneet palautetta. Ne ovat kaikki vaikuttaneet tähän, mutta voin myöskin vakuuttaa että 22.4. komissio pitää työryhmäkokouksen, workshopin, jonka tarkoituksena on tarkistaa eri mahdollisuuksia, jotka liittyvät tähän direktiivin tarkistamiseen. Ja otamme huomioon myöskin ne asiat, joita olemme käsitelleet tässä. Vielä on liian varhaista päättää, mihin suuntaan lähdetään. Tarkoituksena on ensin